eteenpäin tästä äänestetään. Kiitoksia paljon. Nyt äh, valitettavasti joudumme keskeyttämään istunnon kahdeksi minuutiksi teknisistä syistä, mutta kahden minuutin kuluttua jatkamme sitten kestyslistan käsittelyä. Kiitos siitä. So, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, herzlichen Dank. Arvon kollegat, kiitoksia kärsivällisyydestänne. Tekniset ongelmat on nyt ratkaistu, joten voimme saman tien jatkaa pidemmittä puhetta esitysten käsittelyä. Seuraavaksi vuorossa on yhteiskeskustelu, jonka aiheena ovat kahdenväliset suojelausekkeet ja bananeja koskeva vakautusmekanismi. Ensinnäkin meillä on herra Langen mietintö, joka koskee kahdenvälisiä suojelausekkeita ja toisaalta herra Lightfriedin mieti, joka koski kahdenlaisia suojelausekkeita ja banania koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanoa. Yhtäältä on kyse EU-sta ja Keski-Amerikasta, idevälisestä sopimuksesta ja yhtäältä toisaalta Kolumbiasta ja Perusta. Olkaa hyvä. Ensin esittelen Lange neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, arvon kollegat. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään illalla vielä paikalla keskustelemassa asiasta. Tietystikään kaikkia parlamentin jäseniä tämä keskustelu ei tunnu kiinnostavan. Kyse on suojalausekkeista ja suojaverkoista, turvaverkoista, jotka ovat osittain seuraamusta Lissabonin sopimuksesta. Vieläkään ei ole täysin selvää, mikä rooli kullakin toimielimellä tulevaisuudessa on ja mitä kukin sääntelee. Lainsäädännössä tämänhetkinen tilanne on se, että kyse on normaalista tavanomaisesta lainsäädäntömenettelystä, mutta jotkut osat on integroitu jo perussopimustekstiin. Lisäksi neuvosto on tehnyt päätöksiä, mutta jotkut neuvoston päätökset eivät ole olleet asianmukaisia. Siksi on erittäin hyvä harjoite nyt kokonaisvaltaisesti, kokonaisvaltaisesti tarkastella näitä lausekkeita Kolumbian ja Perun yhteydessä esimerkiksi. Yhtäältä on havaittu, että Kolumbia, Kolumbia ja Peru joutuvat noudattamaan tiettyjä velvoitteita sopimuksen mukaisesti, mutta meidän täytyy itse pohtia, miten nämä kirjaamme järkevään muotoon. Turvaverkosto täytyy hoitaa jatkossakin sellaisella tavalla, että se on käytännössä hyödyllinen Niitä niin, voidaan käyttää hyödyksi, niin kuin menneisyydessäkin. Ja meidän täytyy käyttää tässä valtaoikeuksiamme hyväksemme näiden turvaverkostojen osalta hoitaa asia niin, että näistä asiakirjoista pyytään pölyt pois ja niitä voidaan edelleenkin käyttää hyväksi. Herra komissaari, haluaisin mainita nyt viisi seikkaa, joihin toivon teidän kiinnittävän huomiota. Nyt pitäisi pohtia ensinnäkin niitä kriteereitä, joita sovelletaan näiden turvaverkostojen osalta. Missä olosuhteissa niitä käytetään hyväksi? Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun markkinat ovat häiriintyneet taikka sosiaalisia normeja ei ole noudatettu, niin siihen kuuluu toimia. Mikä sosiaalinormeja, sosiaalisia normeja, normeja on loukattu, ja tästä on ollut haittaa kilpailukyvyn kannalta, niin tämä välittömästi Tämä pitäisi välittömästi johtaa näiden turvalausekkeiden käyttöönottoon, varsinkin bananin yhteydessä. Mutta mikäli tarkastelemme Lissabonin sopimusta, niin Euroopan parlamentin rooli täytyy selkeyttää. Ja kaikille täytyy olla selvänä se, että meidän ja eurooppalaisten instituutioiden täytyy voida vaatia sitä, että aloitetaan tutkimukset, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi. Meidänkin täytyy voida tässä olla aloitteellisia. Avoimuus on toinen tärkeä tavoite. Nähdäkseni tähän kuuluu myöskin se, että käymme voimakkaampaa, syvällisempää vuoropuhelua asianomaisten kanssa ja pystymme tarkastelemaan yhteistuumiin Kolumbian perun kanssa tehtävää sopimusta kansalaisyhteiskunnan suuntaan harjoitettua vuoropuhelua täytyy tässä vahvistaa niin ikään. Te, komissaari, viitaatte aina Korean kanssa tehtyyn sopimukseen ja turvalausekesääntelyyn sen yhteydessä. Valvonta kertomuksien yhteydessä viitatte artiklaan 11 Korean sopimuksessa. Siinä edellytetään kertomusta täytäntöönpanosta ja mielellämme näkisimme todellakin sellaisen kertomuksen. Ja sitten vielä viides seikka, bananien tuottajien, bananituottajien asema Euroopan eri alueilla. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu esittelijä Leichtfried. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Keski-Amerikan osalta vallitsee tilanne ja tematiikka, joka vastaa hyvin Kolumbian ja Perun yhteydessä havaittuja ongelmia. Siksi yhdyn pitkälti siihen, mitä kollega juuri sanoi. Samat seikat pätevät minunkin mietintöni yhteydessä. Siksi voin puhua hieman lyhyemmin kuin herra Lange. Keskustassa täytyy ottaa esiin kaksi osapuolta. Ensinnäkin tekninen puoli ja toisaalta laajempi yhteys. Tekninen puoli on suhteellisen yksinkertaista hoitaa kuntoon. Suojalausekkeiden täytyy pystyä suojaamaan eurooppalaisia tuotteita silloin, kun markkinoita avataan erityisestikin epäreilulta kilpailulta täytyy suojata eurooppalaisia tuotteita tuottajia. Suojelausekkeet täytyy muokata sellaisella tavaten toimivat käytännössä, mutta samanaikaisesti niiden täytyy olla sellaisessa muodossa, että vapaa kauppa tulevaisuudessa ei esty, vaan toimii paremmin. Tietystikin on eri toimintatapoja, joilla voidaan tämä varmistaa, mutta uskoakseni nyt on löydetty hyvä kompromissi, joka auttaa meitä saman aikaan kunnollisen ratkaisun. Sitten täytyy muistaa tämä toinen puoli, filosofisempi puoli, tämän konkreettisen puolen ohessa. Peruskysymys on se, pitäisikö kauppapolitiikan olla puhtaasti kauppapolitiikkaa vai pitäisikö kauppapolitiikan pystyä aikaansaamaan muutakin. Turvalausekkeiden yhteydessä, kun on keskusteltu asioista, on yhä uudelleen todettu, että suojelausekkeet ovat vain pieni osa tätä kokonaissopimusta Keski-Amerikan kanssa. Jotkut sanovat, että suojalausekkeen täytyy olla paljon muutakin kuin kaupankäyntiin koskeva lau- kaupankäyntiä koskeva lauseke. Tässä pitäisi pystyä ottamaan huomioon esimerkiksi ihmisoikeudet ja yhteiskunnalliset sosiaaliset normit, taikka sitten luonnonsuojelu, ekologinen puoli. Jotkut sanovat, että suojalausekkeet eivät saa menettää merkitystään. Niitä ei saa heittää hukkaan, mutta mikäli suojelauseke loppujen lopuksi, niin kuin herra Langekin totesi, auttaa suojaamaan eurooppalaisia työpaikkoja ja suojaamaan eurooppalaisia sosiaalisia normeja, silloin siitä on hyötyä ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin kumppanimaissamme näitä olosuhteita parannetaan ihmisoikeustilannetta, sosiaalisia normeja, työolosuhteita. Suuri kysymys, niin kuin jotkut kollegat ovat todenneet, jotkut tosin ovat eri mieltä. Tärkeä kysymys on, missä määrin pitäisi pystyä estämään se, että kauppapoliittisia välineitä käytetään muita maita ja niiden etuja vastaan. Esimerkiksi kun neuvotellaan maiden hallitusten kanssa. Mistä määrin on sovellista pyrkiä vaikuttamaan näiden maiden hallitusten toimintaan? Siksi olemme tietystikin olemassa eri toimintatapoja ja eri mielipiteitä, mutta loppujen lopuksi olemme onnistuneet saamaan aikaan kompromissin, joka nähdäkseni on kestävällä pohjalla. Siksi minäkin olen sitä mieltä, että tässä vaiheessa olisi järkevää huomenna hyväksyä ehdotus, joka koskee suojelausekkeita. Konkreettisen sopimuksen yhteydessä tulemme käymään vielä syvällisempää keskustelua, mutta suojelausekkeiden yhteydessä – täytyy varmistaa, että todellakin oja ovat suojalausekkeita, eivätkä ne jätä koko sopimusta sitten varjoonsa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, arvon kollega. Seuraavaksi komission nimissä puheenvuoron saa komission jäsen herra de Hücht. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President and dear colleagues. First of all... Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää edustajia Langea ja Leichtfriedia tehdystä työstä. Haluaisin myös kiittää mahdollisuudesta selventää vielä avoinna olevia kysymyksiä, kun kysymys on tästä kahdenvälisestä suojelausekkeesta Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan välillä. Kuten tiedätte, nämä sopimukset allekirjoitettiin kesäkuussa ja parlamentti otti niihin nopeasti kantaa hyväksyntämenettelyssä. Mutta ennen kuin jatkan selvittämällä sitä, miten tärkeää on näitä suojelausekkeita hyväksyä, niin, niin jälleen kerran tulee korostaa näiden sopimusten merkitystä EUlle ja näille kahdelle Atlantisen Amerikan alueelle. Sopimukset Euroopan ja Perun ja Kolumbian, kuten myöskin Väli-Amerikan kanssa, muuttavat perustavanlaatuisesti tilannetta EUn ja näiden alueiden välillä. Niiden tavoitteena on avata markkinat investoinneille, palveluille ja hyödykkeille. Siitä syystä tarifit poistetaan täysin molemmilla puolilla ja maataloustuotteiden kauppaa edistetään monella tavoin, muun muassa suostumustuulen käyttöönotolla. Näin tässä mennään pidemmälle kuin alkuperäiset sitoumukset, joita on tehty VTOn puitteissa. Lyhyesti todeten siis nämä, tarjoavat, nämä sopimukset tarjoavat hyvät ehdot, joiden avulla voidaan toimia ja taloudelliset toimijat EU-sta, Väli-Amerikasta, Kolumbiasta ja Perusta voivat hyödyntää täysin kaikkia niitä hyötyjä, joita on saatavilla. Nämä sopimukset sisältävät myös pitkälle meneviä säännöksiä, jotka takaavat ihmisoikeuksien suojelun, kuten myöskin työoikeuteen liittyvät oikeudet, ja näiden avulla viedään eteenpäin myös kestävää kehitystä. Haluaisin nyt ottaa esille erityiskysymyksen, joka koskee kahdenvälistä suojalauseketta. Näiden säännösten tavoitteena on tarjota suojaverkko teollisuudelle siinä tapauksessa, että kaupan vapauttaminen johtaa vakavaan haittaan unionin tuottajille. Meidän täytyy tarkastella tätä täytäntöönpanoa ja komissio hyväksyy esittelijöiden periaatteet. Eli se, että seurataan Korean mallia mahdollisimman pitkälti. Niin pitkälti kuin näiden sopimusten erityisominaisuudet mahdollistavat. Lisäksi sopimukset eivät saa olla ristiriidassa VTO-velvoitteiden kanssa. Tässä suhteessa on tärkeää olla unohtamatta sitä, että nämä lausekkeet ovat erittäin tärkeitä ja sopimukset ovat erittäin tärkeitä, mutta meidän täytyisi kuitenkin vastata avoimena oleviin kysymyksiin ja täytyy aina pitää mielessä ihmisoikeuksien suojelu ja sosiaalisten oikeuksien suojelu. Vuonna 2012 päätöslausumassaan parlamentti jo selkeästi ilmaisi myös sen poliittisen linjan, jota tulee seurata, ja että Kolumbian ja Perun pitää esittää tiekartasto ympäristöoikeuksien ja ihmisen työvoiman käytöstä. Komissio on työskennellyt tässä suhteessa aktiivisesti näiden maiden kanssa. Lopuksi haluan vielä ilmaista toiveeni siitä, että Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio voivat tehdä hyvää yhteistyötä kolmikantaneuvosteluissa niin, että kaikki ehdot voidaan täyttää niin, että parlamentti voi pian ottaa kantaa näihin sopimuksiin. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Als Kiitoksia paljon arvoisa komission jäsen. Seuraavaksi maatalousvaliokunnan puolesta puhuu herra Mato. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos hyvä komission jäsen. Mielestäni Perun, Kolumbian ja Keski-Amerikan kanssa tehdyt sopimukset ovat todella näkyviä, kun ajatellaan bananin tuottajia vaikkapa Kanarian saarilla. Ja tarvitaan jotakin korvauksia. Kiitän siitä, että monet meidän tarkistuksistamme on otettu mukaan tähän mietintöön. Bananialan vakautus on tärkeää, mutta se edellyttää myöskin parempaa avoimuutta. On suojattava ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä Euroopan bananin tuotantoalaa. Voidaan hyödyntää tällaista suojalauseketta silloin, kun tuonnilla on vaikutusta Euroopan bananin tuotantoon. Tällä hetkellä Euroopan bananituotantoala on vaikeuksissa ja se tarvitsee tukea. Tämä on nyt askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu kansanpuolen nimessä herra Salva Birigain. Olkaa hyvä. señorías, la Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tässä on tarkistuksia suojelumekanismista ja vakautusmekanismista ja nämä tarkistukset ovat hyvin tärkeitä. Tämä on tärkeä askel, jonka parlamentti ottaa. Kyse on tärkeistä sopimuksista Euroopan unionille ja nämä lausekkeet edistävät vaikkapa Kolumbian asemaa Ja tässä tuetaan Keski-Amerikan valtioita, vaikkapa Perua. Tämän tekstin nyt pitäisi täydentää tai saada olla se viimeinen rakennuspalikka, joka, jolla toteutetaan vapaa kauppa. Tässä voidaan ajatella Yhdysvaltoja sekä Aasian valtioita – vaikkapa kartta, sopimukset Perun tai muiden näiden Keski-Amerikan maiden kanssa. Me emme voi hyväksyä sitä, että suurin taloudellinen toimija menettäisi jalansijaa. Kyse on siis Euroopasta. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster... Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Sosiaalisten demokratiaryhmän nimessä herra Susta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, kollega Lightfried. Neuvottelut vapakauppasopimuksesta Perun, Kolumbian ja Keski-Amerikan kanssa liittyen tähän vakautusmekanismiin sekä suojalausekkeeseen ovat vaatineet paljon työtä meiltä kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Nämä ehdotukset ovat hyvät, koska ne varmistavat tietyn tasapainon eri vaatimusten valilla. Samalla kuitenkin voidaan ajaa yhteisön etua ja vapaata kautta. Tässä on sellainen mekanismi, jolla voidaan edistää kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia ja muita tärkeitä asioita, mutta taata samalla kasvu. Erityisesti eurooppalaisten työntekijöiden, yritysten, maanviljelijöiden näkökulmasta tämä on hyvä asia ja erityisesti Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla. On vakautusmekanismi, eh, joka kylläkin on rajattu sen soveltaminen on ajallisesti rajattu, mutta tästäkin huolimatta me tuemme tätä ehdotusta. Tällä tavalla voidaan edistää myöskin viennin kasvattamista ja siksi minä tuen tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia paljon arvon kollega. Seuraavaksi puhuu Aldi-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia rouva Bearder. Olkaa hyvä. When is a hot potato not a hot potato? Well, when we speak about... Milloin kuuma peruna ei ole kuuma peruna, kun puhutaan Euroopan vapakauppatosopimusta Andien maiden, Andien maiden kanssa kuuma peruna, joka on peruna vain banani, niin kuin kaikissa kauppasopimuksissa meidän täytyy varmistaa, että kun avaamme markkinoita, me sallimme että sen, että Euroopassa yrittäjät ja tuottajat saavat aikaa lisääntyneeseen kilpailuun. Suojelausekkeitä näissä suoja- vapakauppasopimuksessa Kolumbian ja Perun ja vapa- Keski-Amerikan kanssa ovat tervetulleita mukaan luettuna kansainvälisen valiokunnan, kaupan valiokunnan tekemät tarkistukset tervetulleita. Meillä on kuitenkin pitkä ja katkera kokemus bananin sodista. Nyt ei pidä jälleen kerran kompastua, liukastua bananin kuoreen. Minun ryhmäni liberaalit äänestävät niitä tarkistuksia vastaan, jotka noin vain ohi meidän haluavat muuttaa banaanien tuontirajoitukset automaattiseksi kiintiöiksi Esimerkiksi komissiolla olisi mahdollisuus Kolumbiasta ja perusta tulevien bananien kohdalla katsoa, että valtava bananien maahantuonti haittaa Euroopassa, Euroopassa kauppaa tai markkinoita. Minä tuen vahvasti niitä tarkistuksia, jotka antavat paremman vaikutusmahdollisuuden parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle sellaisella tavalla, että komissiota valvotaan ja tavallisen kansalaisen ääntä kuunnellaan ja kunnioitetaan koko prosessin ajan. Thank you very much, dear. Kiitoksia paljon arvoa kollega. Seuraavaksi puhuu ryhmien, vihreiden ryhmän nimessä Rova Keller, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Sekä Keski-Amerikassa että Perussa on valtavan suuria ongelmia ihmisoikeuksien saralla – Parlamentin jäseninä emme voi sulkea silmiämme tuolta tosiasialta. Kolumbian ja Perun epäonnistuminen ihmisoikeuksia koskevan tiekarttaan tai etenemisuunnitelman toteuttamisessa täytyy ottaa huomioon. Sääntöjen täytyy olla sitovia ja vasta sitten kun rikoksen tekijätä on saatu kiinni teostaan, ja maa on palautettu alkuperäisomistajilleen ja ratkaistu vasta sitten voidaan sopimus solmia. Me vihreät katsomme, että on asianmukaista, että kaup- kansainvälisen kaupan valiokunta tarkastaa myöskin yhteiskunnallisia ja sosiaalisia normeja eikä pelkästään bananien määriä. Muuten tämä koko asetus on arvoton. Euroopan unionin täytyy tehdä muutenkin paljon enemmän ottaakseen huomioon vaikutukset paikallistasolla paikalliseen väestöön sopimusten yhteydessä. Siksi me vihreät katsomme, että on tarpeesta kaikkien neuvotteluiden yhteydessä ottaa huomioon seuraamukset, ei pelkästään taloudellisia seuraamuksia EUn kannalta, vaan myöskin vaikutukset ihmisoikeuksiin paikan päällä. Kiitoksia paljon, rouva kollega. Seuraavaksi QE-ryhmän nimessä puhuu puolitoista minuuttia herra Omar G. Olkaa hyvä. merci. Monsieur le commissaire. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. En voi olla samalla optimistisella kannalla kuin ne, jotka ovat sitä mieltä, että suojalauseke muutettuna on riittävä suojatakseen yhteisön bananituotantoa. Tämä suojalauseke minun mielestäni se suojaa riittämättömästi se suojaa vain niitä sopimuksia, joita komissio ei, eivätkä allekirjoitusvaltiot ole valmiita allekirjoittamaan sopimukset, jotka tiedätte, ja tästähän muistutti myös kollega aiemmin, ovat erittäin yksipuolisia bananipuolella, sillä se mekanismi, joka otetaan bananipuolella käyttöön, on sellainen, että se ei toimi kunnolla. Ja nyt meitä mm, pyydetään tukemaan tätä ehdotusta. Näiden lause, näistä lausekkeista huolimatta epäreilu kilpailu on vallalla ja se suosii latinalaista Amerikkaa eikä mahdollista sitä vapaata kauppaa, jota komissio haluaa saada käyttöön. Siitä syystä haluan pyytää kollegoita äänestämään esittämieni tarkistusten puolesta – joka mahdollistaa näin ollen myös äärialueelta, Euroopan ja äärialueelta tulevan bananituotannon. Kiitoksia. Arvo Monsieur le herra kollega, suostuiko siihen, että teille esitän sisäkortin kysymys. Herra Leichtfried, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä kollega. Minä puhun ihan vakavissani. Minä olen aina pyrkinyt saamaan aikaan parhaamallisen ratkaisun, varsinkin silloin, kun on kyse sosiaalisista normeista, eurooppalaisten työpaikkojen suurista ja niin poispäin. Kyse myöskin työpaikoista kumppanimaissamme. Mielelläni kysyisin teiltä, mitä konkreettisia edistysaskelta pitäisi saada vielä aikaan teidän mielestänne, jotta voisitte hyväksyä nämä suojalausekkeet? Mitä teidän mielestänne vielä pitäisi tehdä? Kiitoksia puheenvuorostanne. Niin, minun mielestäni ne tarkistukset, joita itse olen esittänyt ja joita ei Inta-valiokunnassa hyväksytty, ovat sen suunteisia. Kysymys on siitä, millä tavalla suojalauseke tulee käyttöön otetuksi. Siinä on liian paljon annettu harkintavaraa. Ja näin ollen osa maatalousvaliokunnan jäsenistä kuten myöskin bananialan ammattilaiset ovat tätä mieltä. Ja minun uskoakseni, jotta suojalauseke tulisi käyttöön, olisi täytynyt ottaa käyttöön myös kriteereitä, jotka ovat sitovampia. Toiseksi minun mielestäni tässä on myös toisia ongelmia. Gut. Hat das auch funktioniert? Hyvä, tämä toimii näköjään. Seuraavaksi minuutin verran saa puhua rouva Andres Barea. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kauppasopimus Keski-Amerikan, Perun ja Kolumbian kanssa on tärkeä asia. Ja tämä suojalauseke, jota nyt tarkistuksilla on muutettu, pyrkii siihen, että järjestelmä olisi toimiva ja takaisi, antaisi tietyt takuut. Nyt meillä on perussopimuksen ansiosta tuotantoa varten tietty vakausmekanismi sekä kolmansia maita että Euroopan unionia ajatellen. Kuitenkin näitä viljelmiä ei ole mitenkään eritelty toisistaan. Alalla on yhteensä 10 000 työpaikkaa yksin Espanjassa. Työttömyys on suurta tällä alalla – ja tilanne on hyvin erityislaatuinen vaikkapa Kanarian saarilla. Banaanin tuotanto on tärkeä osa gastronomiaakin. Sopimukset Perun, Kolumbian ja Keski-Amerikan kanssa on tärkeää, koska se on myös kehityksen kannalta, mutta tämä täytyy tuottaa hyötyä myöskin tuottajille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tirolien, yksi minuutti, olkaa hyvä monsieur le président chers collègues je tiens à remercier nos deux rapporteurs. arvoisa puhemies haluaisin kiittää esittelijöitä työstä jota he ovat tehneet tämän asian parissa. se oli tarpeen kun nyt ajattelemme tuota komission alkuperäistä ehdotusta. syrjäisimmät alueet ovat suoraan kosketuksissa keski amerikan maiden kilpailun kanssa ja meille ei ole parlamentille ei ole annettu mahdollisuutta pyytää suojalausekkeen suojamekanismin käyttöä eikä puuttua epäreiluun kilpailuun. Huominen äänestys varmaankin takaa sen, että intavaliokunnassa esityt tarkistetut tulevat päteviksi, mutta tämä ei kuitenkaan riitä tätä vakautusmekanismia ei juurikaan voida soveltaa käytännössä. Siinä on liikaa harkinnanvaraa ja siksi pitäisi paremmin tukea Euroopan banaanituotantoalan kilpailukykyä ja toimintaa, koska tällä hetkellä Euroopassa sillä alalla työttömyys on jo hyvin korkea. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. En halusi herättää nukkuvaa koiraa, mutta minulla on siellä mielikuva että kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa menettelyssä ilman puhelista. Mikä tämä näin on? Voinkin antaa saman tien puheenvuoron komission jäsen de herra de Hyhtille. Olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, first... Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin uh, salin ette, että toistan vielä, mitä sanoin aiemmin. Arvostan suuresti, arvostamme suuresti esittelijöitä ja muita, jotka ovat työstäneet näitä mietintöjä. Mielen vastaan myöskin joihinkin kysymyksiin, jotka esitettiin minulle. Tosin ne kaikki eivät liittyneet tähän turva- tai suojelausekin kysymykseen tai bananialan vakautustoimiin. Tai viitettiin ympäristö- ja ihmisoikeusalan etenemissuunnitelmaan, jota Kesäkuussa 2012 Euroopan parlamentti peräänkuulutti päätösasemassaan Perun ja Kolumbian, Kolumbian osalta. Euroopan parlamentti pitää tätä etenemissuunnitelmaa erittäin tärkeänä. Kolumbia on jo antanut alustavia tietoja. Mario Davide ja suojelausekkeita käsittelevä esittelijä Bernard Lange ovat saaneet jo tätä tietoa haltuunsa ja todennäköisesti täysimittainen eteinen suunnitelma näiden asioiden suhteen voidaan esittää vielä lokakuun aikana. Alustavia tietoja on saatu. Kolumbian ulkoministeri aikoo esitellä heidän Langelle hänen oman maansa etenemissuunnitelman. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä Peron viranomaisiin ja painottaneet näissä yhteyksissä tämän vuoropuolen merkitystä. Euroopan parlamenttikin on ollut yhteydessä Peron viranomaisiin teidän esittelijänne kautta. Toiseksi, mitä tulee Padanilan vakautusmekanismiin, joka sujaa myöskin toivon mukaan äärimmäisiä reuna-alueita. Nämä alueet ovat erityisen alttiita vaikutuksille, joita syntyy suurista tuontimääristä. Me haluamme pitää mielessämme myöskin noiden alueiden aseman. Perustana on malli, jota aiemminkin on käytetty hyväksi ja malli, joka aiemmin on ollut riittävä ja toivottavasti, ja uskon niin t- tässäkin tapauksessa. Erityissuojelausekkeet äärimmäisiä reuna-alueita varten sitten, kun siirtymäkausi on kulunut loppuun, tullaan ottamaan käyttöön. Täällä esitettiin huomiota myöskin siitä, miten uusi sääntely pistetään täytäntöön. Uskoakseni hyvä käytäntö on se, että komissiolla on aina harkintavaraa, liikkumavara, koska keskustelussakin on mainittu mahdollisuus ryhtyä korvaaviin toimiin. Me otamme nämä asiat hyvin vakavasti. Kyse pelkästään bananeista, joiden osalta halutaan tiettyjä suojatoimia. kun tarkastellaan kysyntää tai jäsenvaltioiden esittämiä pyyntöjä. Ranska esimerkiksi on pyytänyt, että Koreasta tuotavia tuotteita Euroopan markkinoille paremmin valvottaisiin. Valvonta voidaan ryhtyä, mikäli pyyntö esitetään. Sitten me tutkimme asiaa, kun pyyntö on esitetty, ja vasta sitten, kun on tutkittu kaikki mahdolliset elementit, ryhdytään tekemään päätöksiä. Me otamme nämä asiat hyvin vakavissamme. Ja mitäli, mikäli merkittäviä taloudellisia Euroopan unionin intressejä on vaakalaudalla, niin kuin tässä yhteydessä esimerkiksi äärimmäisten reuna-alueiden taloudelliset intressit, niin kyllä me hyvin tiukasti tartumme toimeen, mikäli se on tarpeellista. Kenties vielä sananen globalisaation rahaston varojen käytöstä. Suoraan sanottuna, mitä näihin korvauksiin tulee, olisi aivan ennen kulmatonta, että kansainvälisten sopimusten aikansaimia seuraamuksia korvattaisiin silloin, kun tarkastellaan esimerkiksi viljelijöiden tulojen menetyksiä. Nyt globalisaation rahaston sääntöjä on tarkasteltu ja tehän olette yhteislainsäätäjä tässä. Lisäksi komission tarkastelut tariffien vapauttamissa mahdollisuutta, kuten bananien, banania koskevan yhteisen markkinajärjestelyn osalta tehtiin vuonna 2006. Tässä huomioon otetaan huomioon se, miten banaanien tuonti Euroopan unioniin on lisännyt merkittävällä tavalla, olisi poliittisesti erittäin vaikea ja kestämätöntä nyt perustella sitä, että voitaisiin lisätä tukea banaanin tuottajille entisestäänkin, koska äärimmäisten reuna-alueiden banaanin tuottajat saavat kaikkein eniten tukea, enemmän kuin kukaan muu viljelijä tai tuottaja Euroopan unionin tasolla. Tämä ei olisi perusteltua. Jo nyt voi saa 271 9 miljoonaa euroa tukea banaaniviljelijöille sitten, kun vapakauppasopimukset ovat astuneet voimaan Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan kesken. te olette varmaan samaa mieltä siitä, että tämä on jo suuri summa rahaa jo sellaisenaan. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä esittelijä herra Lange, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, Viimeiset äh, neljä kuukautta olemme tehneet varsinaisen urotyön, valtavan työn. Parlamentin tarkoituksena on saada aikaan ihmisoikeuksien parantamista ja ympäristönormeja silmällä pitäen suunnitelma Kolumbian peron suhteen ja myöskin tämä suojaverkko. Tätä parlamentti on peräänkuuluttanut Euroopan puolen Euroopan unionin puolelle. Kumpikaan tehtävä ei ole helppo. Minä vetoisin komission, että komissio tukisi tässä työssä kaikin mahdollisin keinoin etenemissuunnitelma sen osalta. Peron hallituksen osallistuminen on yksi asia, jota täytyy pohtia, Minusta vaikuttaa siltä, että viesti ei ole aivan mennyt vielä perille Peron suunnalla. Peru ei ole vielä käsitellyt, miten vakavissaan parlamentti on asian suhteen lähiaikoina meidän pitäisi saada Kolumbialta myöskin etenemissuunnitelma ja niin ikään Perulta. Ja niitä koska suunnitelma täytyy saada pian. Toivottavasti komissio voi myöskin toimia välittäjän roolissa kolmikantaneuvottelussa neuvoston kanssa suojelausekkeiden osalta niin, että näitä koskeva sääntely saataisiin vielä lähiaikoina täytäntöön. Tämä olisi siis sen, että eteinen suunnitelma ja myöskin tämä suojelausekesääntely saataisiin hyvissä ajoin kuntoon ripeästi niin, että marraskuussa kummastakin voitaisiin äänestää. Sitten saisimme vihdoinkin pistettyä pisteen iin päälle. Kyse on ihmisistä täällä Euroopassa, mutta myöskin Kolumbian ja Perun kansalaisten eduista on kyse samanaikaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia esittelee herra Leichtfried. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime aikoina on tehty todellakin valtavan paljon työtä näiden asioiden työstämiseksi ja kaksi minuuttia ei oikein riitä. Mikäli haluan kiittää kaikkia kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä ja keskusteluista, niin ikään haluaisin kiittää sihteeristöä ja muuta henkilöstöä hienosta tuesta, jota sain mietintöni laatimisen yhteydessä. Työ on otavan erinomaista puolin ja toisin ja tässä oikeastaan olikin jo kaikki, mitä tänään enää halusin sanoa. Kiitos paljon. Dank, herr Kiitoksia paljon. Kiitän nyt vielä paikalla olevia kollegoita ja myöskin kiitoksia siitä, että komission jäsen oli paikalla. Kiitoksia myöskin tulkeille ja muille muulle henkilöstölle, joka on mahdollistanut tämän yöistunnon järjestämisen. Nyt istunto päätetään, koska tämä esityslistan kohta on loppuun käsitelty. Huomenna 12 eteenpäin toimitetaan äänestys näistä mietinnöistä. Hyvää illanjatkoa kaikille ja hyvää yötä.